valiokunta tarkasti, ta, tarkisti pyydän. Oikeusvaliokunta on tarkastanut herra Yujipeinin, rova Mobarikin, herra Papan, Ademovin, rova Jarokan, herra Palmarin ää, ää, asiakirjat ja herättää että heidän mandatinsa validoidaan 5., 8., 13., 14., 15. syyskuusta lähtien ja 3. lokakuuta lähtien.